Kyse on komission julkilausumasta. Aiheena on kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta. Annan puheenvuoron jälleen kerran komissaarille Andriu Kaitisille. Olkaa hyvä. Madam President, honorable member. Puhemies, arvoisat eh, parlamentaarikot. Aivan alkuun haluaisin ilmaista eh, Öö, sympatiani, osa, osa, osa, osanottoni niille uhreille, joita hiljakkoin Ranskan eräs kliininen koe aiheutti. Osanottoni myös uhrien omaisille. Uskon, että Ranskan viranomaiset ovat ryhtyneet riittäviin tarpeellisiin toimenpiteisiin öö, tämän öö, tilanteen selvittämiseksi juurta jaksain. Olen henkilökohtaisesti läheisessä yhteistyössä Ranskan terveysministerin kanssa ja seuraan tilanteen kehittymistä ja pyydän, pyrin pysymään ajan tasalla tuoreimmista kehityksistä on tärkeää, että kaikki odotamme tuloksia tai selvityksistä ennen kuin teemme johtopäätöksiä tästä. Kliiniset kokeet ovat tarpeen uusien lääkkeiden kehittämiseksi ja ja, ja, ja myöskin sitten parantamalla jo olemassa olevien lääkkeiden tehoa. Lääketehtaat panostavat suuresti erittäin vakavista taudeista ja saira- sairauksista kärsivistä potilaiden auttamiseksi Kaikkea tässä eh, eh, geriatristen eh, sairauksien lievittämiseksi tarvitaan kliinisiä kokeita, kokeita ja, ja, ja avuliaita koekkanina. Ja, kaikki, tietysti kaikkiin kliinisiin kokeisiin liittyy tiettyjä riskejä. Eurooppa, Eurooppa on maailman kärkimaita näissä mm, kliinisissä kokeissa. Ja ylipäänsä potilas, potilasturva on edelleenkin kaiken sääntelyn A ja O tässä yhteydessä. Voimme olla yhtä mieltä se, että avoimuus on niin ikään olennainen ainesosa tässä yhteydessä on pakko selvittää ja kyetään selvittää, mitä kliinisiä kokeita on meneillään, missä, milloin ja millä edellytyksin. Jotain informaatiota on jo tarjolla, olemassa tarjolla siis Euroopan kliinisten kokeiden rekisterin kautta, jota sitten tämä lääkeainevirasto ylläpitää. Ja siihenkin virastomenolla on säännölliset yhteydet. Sitten kun äh, koe on äh, saatu valmiiksi, sen tulokset, negatiiviset tai positiiviset tulokset pitää sitten äh, julkistaa sitten lääkärivirastoima on myös aktiivisesti mukana pyrkien ohjeistamaan sitten nämä sille toimitetut tutkimustulokset niiden viranomaisten dokumentaatioon, jotka sitten lopullisesti lääkkeen markkinoille laskettavaksi hyväksyvät Äh, nyt, äh, kun, nyt tarvitaan silta sitten uuden kliinisiä kokeita sääntelevän asetuksen voimaantulon ja tämän nykyhetken välillä jäsenmaiden hyväksymissä kliinisissä kokeissa ja Euroopassa äh, nojaudutaan sitten jatkossa uuteen Euroopan unionin tietokantaan, jota sitten EMA ylläpitää tietyin poikkeuksin jotka tässä on äh, lisälainsäädäntöprosessin äh, mittaan on hyväksytty. Ja tämä on sitten myöskin julkisesti äh, tarkasteltavissa ja mitä, koska julkisen, julkinen yleisö, suuri yleisö on useista kokeista kiinnostunut, sen, sen vuoksi sitten nämä tulokset saatetaan mahdollisimman laajaan tietoon. Lääkeaineviraston mielestä avoimuus ja täsmällisyys on sitten aivan olennaisen tärkeä uuden lainsäädännön onnistumiseksi, koska Euroopassa on tuhansia kliinisiä kokeita joka päivä meneillään. Täällä on hyvinkin hankala, se on hyvinkin hankala kokonaisuus hallittavaksi. Kaikki tekniset haasteet tietenkin ovat yksi asia ja, ja myyt logistiset haasteet ovat suunnattomat. Tämä hanke on nyt vähän aikataulustaan jäljessä jäsenmaat, EMEA ja komissio asianosaisina joutuvat yhä enemmän ja paremmin, kovemmin ponnistelemaan, että tämä tietokanta saadaan toimintakuntoon niin, että myöskin sitä kautta sitten uusi asetus voi astua voimaan tehokkaasti. Nyt ei ole kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että, että, että, että tämäkään ö, uusi tietokanta olisi voinut tätä Ranskan, näitä Ranskan tapahtumia ehkäisemään. Siis se, näin tuskin olisi tapahtunut. Ranska varmaan nyt sitten valistaa kaikki riittävät tekniset resurssit tämän asian selvittämiseksi ja vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi vetoa myöskin jäsenmaihin, että ne tekisivät yhteistyötä eläkäinen viraston kanssa. Se on joskus edennyt vähän takkuilen pyydän äh, myöskin sitten jäsenmaita äh, äh, ja alan toimijoita tehokkaampaan, entistä tehokkaampaan yhteistyöhön. Arvoisat kuulijat, haluaisin vielä kerran korostaa sitä, miten tärkeää on saada lisää näkyvi, läpinäkyvyyttä kliinisiin kokeisiin Euroopassa ja sitä kautta sitten luomaan hyvän tukevan pohjan myöskin uudelle kliinisiä kokeita koskevalle lainsäädännölle direktiiville. Ja näin sitten myöskin äh, saamme sitten tämän asetuksen mahdollisimman nopeasti laadituksi ja äh, täytäntöön panon kuntoon. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saavat poliittisten ryhmien edustajat. Ensinnäkin Liise, mutta hänpä ei olekaan paikalla, joten aloitamme Grootesta. Olkaa hyvä. Dann übernehme ich den Part mit für die EVP. Ähm, No, puhunko tässä sitten EPPn puolestakin? No, kliniset kokeet ja onnettomuus, joka Ranskassa tapahtui, oli varsinainen katastrofi. Ja haluaisin tässä ilmaista myötätuontoani uhreille, uhreille, jotka ovat haavoittuneet. Oli myös yksi uhri. Kuitenkin katastrofin jälkeen Northwickin sairaalassa vuonna 2006 EMA antoi ohjata sille, miten kliiniset kokeet tulisi toteuttaa. Tämä oli tärkeää, oli varmuutta ja tuhanset, tuhannet ja tuhannet vapaaehtoiset osallistuivat kliinisiin kokeisiin. Nyt kuitenkin on kysyttävä, mikä on tilanteen tilanne tällä hetkellä, miten tilanne on tutkittu. Vaikuttaako tämä tapaus nykylainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon, lainsäädäntöön, josta parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet kriinisistä kokeista? Ja mitä on odotettavissa tästä mainitsemastanne tietokannasta? Kaikkea pitää käsitellä avoimesti ja koska voimme odottaa sitä, että tietokanta saadaan verkkoon ja sitä todella täytäntöpanan. Tässä on otettava huomioon myös se, että tässä ykkösvaiheessa, joka vaikutti potilaisiin, niin onko komissiolta ehdotuksia tulossa siihen, miten tilannetta voidaan parantaa. Ehkäpä on asioita, joita tulee määritellä uudelleen lainsäädännössä tutkimuksissa. Tästä haluaisin lisää tietoja. Kiitän komission jäsentä siitä, että tulitte niin nopeasti käymään tätä tärkeää keskustelua. Tämähän on julkisuudessa hyvin kiinnostava keskustelu. Kiitoksia. Olen halukas nyt odottelemaan. Tulisiko kollega paikalla, mutta Riis saa puheenvuoron. Kiitoksia. Niin, on selvää, että usein näihin kokeisiin osallistuvat nimenomaan opiskelijat ja tällaisia onnettomuuksiakin tulee. Nyt viimekin mm, tammikuussa viisi henkilöä joutui sairaalaan, kun pieni vapaaehtoisten ryhmä testasi ainetta ykköstestausvaiheessa. Tämä oli erittäin vakava ja traaginen onnettomuus, jos toki harvinainen. Haluaisin toivottaa tai esittää myötätuntoni uhrien omaisille. Tällaiset eh, kliiniset kokeet ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ennen kuin eh, lääkkeelle voidaan antaa eh, myyntilupa. Ja Eurooppahan on ollut erittäin ähm, tärkeä lääkkeiden kehittäjä ja Belgiassa muun muassa 15 prosenttia lääkkeistä, joita saatetaan markkinoille, niitä testataan Belgiassa. Ja ennen kaikkea tässä tarvitaan avoimuutta. Onko totta, komissio, että me saamme uuden lain, jota parlamenttikin on peräänkuuluttanut – Eli on tärkeää, että tässä e, ensimmäisen vaiheen testausryhmässä tulisi olla myös rinnakkaisryhmä ja niin, me tiedämme, että Euroopalla on enemmän ja enemmän kansainvälistä kilpailua edessään tällä sektorilla, mutta mutta olemme tietenkin teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että näiden kliinisten testien ei pidä tapahtua kansalaisten terveyden kustannuksella. Kiitos. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi Hasekamp, olkaa hyvä. Mikrofoni. Yes, okay. Voorzitter, dank u wel. Voor een Puhemies, kiitoksia. Ennen kuin äh, äh, lääkkeet pääsevät markkinoille ja, ja äh, ennen vielä kun näitä kliinisiä kokeitakaan käynnistetään, mm, lääkkeitä testataan eläimillä. Tuhansia eläimiä, rottia, koiria, jäniksiä on saatettu käyttää näissä kokeissa nämä eläinkokeet ovat epäeettisiä, nämä ovat valtavasti kärsimystä eläimillä ja ovat täysin epä, epäluotettavia. Ennustettavuus on erittäin huono, eikä ole mitään takeita sitten, että lääkkeet ovat turvallisia vain siksi, että muutama eläin on niiden käytöstä jäänyt sankin peräänkuultamme tässä vastuullista käyttäytymistä. Ihmiselämät ovat vaakakupissa, kuten Ranskassa nähtiin. Ranskan ministerien mukaan näitä tuotteita oli laajasti testattu eläimillä, esimerkiksi simpansseilla. Tästä viriää pari kysymystä. Onko totta, että näitä aineita olisi testattu simpansseilla, vaikka se onkin itse asiassa Euroopassa kiellettyä? Ja ajatteko pyrkiä edes, auttamaan sellaisten koemallien kehittämistä, jotka ovat perustuvat ihmiselimistöön näiden vahinkojen välttämiseksi. Merci. Sitten rivasi puolitoista minuuttia. Niin, pari sanaa vain äh, sanoakseni, että me emme kyseenalaista teidän rehellisyyttänne. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että äh, vaikutusanalyysit täytyy äh, erottaa muista analyyseiltä. Kun ajatellaan näitä tammikuun ähm, testejä, kliinisiä testejä, niin sen oli ähm, järjestänyt äh, laboratorio Biotriban ja äh, Valitettavasti äh, uhreja tuli ja haluankin esittää myötätunnon osoitukseni henkilöiden perheille. Me edellytämme avoimuutta niiltä laboratorioilta, jotka testaavat molekyylejä. Meillä on ohjeet, jotka liittyvät tämänkaltaisiin testeihin. Se juontuu, se koskee myös tämänkaltaisia tammikuussa tehtyjä kokeita, mutta sitten meillä on myös sellaisia testejä, jotka liittyvät lääkkeiden farmakologisiin vaikutuksiin ja sellaisiin kokeisiin, joita tehdään eläimillä. Ja näihin liittyvät säännöt ovat vielä epäselviä. Esimerkiksi portugalilainen laboratorio piiloutuu liikesalaisuuden taakse, eikä ole avoin. Ja komissio mielestäni teidän tulisi lääke, lääkevirastoa painostaa, jotta, aivan kuten riskin pyysi, jotta vuoteen 2000, jotta tietokannan äm, julkaisemista ei lykättäisi. Me tarvitsemme selkeän tietokannan, jotta meillä on pääsy kaikkiin tietoihin. Niin, puhujan mikrofoni äh, keskeytettiin, että se ropuja. Kollegi Durante. Kiitos puhemies, kollegat. Ykkösvaiheessa arvioidaan uusien molekyylien siedettävyyttä ja muita vaikutuksia. Joka vuosi tuhannet vapaaehtoiset, usein nuoret opiskelijat, joilla ei ole varaa opiskella, lähtevät mukaan kliinisiin kokeisiin ja usein tiedostamattaan asettavat elämänsä riskialttiiksi. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä kollega Rivasi sanoi meidän täytyy todella soveltaa kaikkia kansainvälisiä sääntöjä, mutta me haluamme tietää, mitä on tehty ennen kuin kliinisiin kokeisiin ihmisillä on siirrytty. Minkä tyyppisiä eläinkokeita on tehty ja minkälaisia muita testejä on tehty ennen kuin on aiheutettu riskejä ihmishengille. Kliininen kuoleman tapaus ja viisi muuta tapausta on vakavaa liian monet ihmiset myös vaikenevat näistä kysymyksistä. Seuraavaksi muut puhujat Krostet ensimmäisen. Kiitoksia kovasti. On totta, että vaiheen yksi Tämä vaiheessa yksi tapahtunut tragedia on todella traaginen sekä uhrien perheille myös niille, jotka joutuvat sairaalaan. Ranskan terveysministeri sihteeri on perehtynyt tähän draamaan. Ja nyt haluaisin käyttää hyväkseni tämän tilaisuuden, kun me keskustelemme tästä asiasta, vaikka meillä onkin tiedossamme vain osittaista tietoa koko draamasta ja tutkinta on vielä meneillään viestimissähän on puhuttu paljon tästä asiasta. Me emme vielä tiedä, missä virhe on tapahtunut. Liittyykö se esimerkiksi näytteiden ottoon, annokseen, kemiallisiin aineisiin. Kaikenlaista tulee mieleen ja avoimuuttahan tästä on puuttunut. Mutta sen me tiedämme, että tällaiset kliiniset testit ovat ehdottoman tärkeitä ennen kuin uusia innovatiivisia lääkkeitä voidaan saattaa markkinoille. Onneksi tämänkaltaiset onnettomuudet ovat hyvin harvinaisia. Ja komissaarihan muistutti meitä siitä, että meillä on uusi asetus, joka edellyttää vahvaa avoimuutta, erityisesti kun puhutaan vaiheen yksi kokeista ja niistä annettavista tiedoista. Tätä asetusta täytyy alkaa soveltaa välittömästi, se on tärkeä asia. Ja juuri siksi minä vetoan komission ja lääke, lääkeviraston vastuuseen tässä asiassa. Kiitoksia kovasti. Parnio kaksi minuuttia. Arvon komissaari, tämä tragedia kirvoittaa useitakin kysymyksiä. Ensinnäkin tulee mieleen, että että vain neljä päivää ennen näitä testejä viranomaiset saivat tietää Portugalin laboratorion ongelmista. Kyllä tietoa tulisi antaa. Enemmän suuren yleisen tulisi olla tietoinen lääkkeiden vaikutusaineista ja näiden kliinisten testien tapahtumista. Me tarvitsemme avoimuutta ja kliinisten testien tai niistä tehtyjen kertomusten raporttien ei pidä olla liikesalaisuus. Ja lääketehtaiden ja myös lääkintäviraston tulisi todellakin ö, alkaa välittömästi noudattaa uutta asetusta. Ö, on tietynlaista, edelleenkin ilmenee tietynlaista ö, teollista ö, protektionismia, mutta on selvää, että tarvitaan kliinisiä raportteja ja niiden täytyy olla avoimia. Tarvitaan selkeät ehdot, jotta voidaan vakuuttaa kansalaiset siitä, että tämä Rennin kaltainen draama ei toistu tämän vuoden loppuun mennessä uutta asetusta täytyy alkaa soveltaa ja meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia uusien testien osalta, ettei koska kaikenlaisissa testeissä on myös väärinkäytösten mahdollisuus ja uusi tragedia voi olla kulman takana ja siksi lääkeviraston täytyy olla erittäin valppaana tämän kaltaisen toiminnan suhteen. Tosin kokeita tarvitaan ennen myyntilupaa. Sarur Reid. Minuutti. Madam President. Herra puhemies, entinen farmakologina, joka on mukana näissä sekä kaupallisissa että yliopistollisissa kliinisissä kokeissa. Tiedän, miten tärkeitä nämä ovat kehityksessä, mutta kuitenkin koko projekti on, on yleensä hankala. Ja esimerkiksi joku aspiriini ei tänä päivänä menisi läpi ollenkaan. EUn e e kliinisten kokeiden lainsäädäntö ei ole osoittanut kovinkaan tehokkaaksi. Meillä eh, eh, eh, Britanniassa vuoden 2001 direktiivi vaikeutti elämää, ne meidän elämämme, jotka olimme kliinisissä kokeissa. Esimerkiksi ensimmäisen vaiheen tutkimustyö jämähti paikoilleen, kun säännöt olivat niin tiukkaa. Nyt sitten tämä kliinisen kokeiden asetus sitten, jos se käytetään, otetaan, parantaako se asioita, tokkopa avoimuus eh, eh, kliinisissä kokeissa on tärkeää, mutta me uskomme kuitenkin, että, eh, että, että tuolla meidän oman maamme parlamentin, Iso-Britannian parlamentin pitäisi tästä olla vastus, eikä minkään EUn keskusjohdon. Kiitoksia kovasti. Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Aluksi halusin esittää surunvalitteluni uhrien perheille. Ja totta kai haluan toivoa sitä, että vielä tarkkailussa olevat henkilöt ähm, elpyvät pian. Kliinisissä kokeissa olevat tietävät, että riskejä on, mutta riskit pitää minimoida, niitä täytyy valvoa ja niiden täytyy olla yhteensopivia kokeiden merkittävyyden kanssa. Ranskassa yksi kahdeksasta koekaninista menehtyi ja muut viisi kärsivät erilaisia haittavaikutuksia. Nyt on etsittävä syitä ja on äärimmäisen tärkeää, että ainakin asianomaisille ilmoitetaan ruumiinavaustulokset ja muut lääketieteelliset tulokset. Tätä kautta voimme sitten valaista tämän tapaturman syitä. On tutkittava asia myös nopeasti, ripeästi. Emme saa peitellä mitään, vaan kaikki pitää antaa käyttöön. Syyt on julkaistava. Ja haluaisin kysyä komission jäseneltä, ovatko nämä lääketieteelliset tulokset jo saatavilla. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies. Kliiniset kokeet, niiden osalta on taattava turvallisuus ja potilaiden pitää pystyä luottamaan siihen, että heidän turvallisuutensa on taattu ja siihen tarvitaan avoimuutta. Yleensä No se, mitä Ranskassa nähtiin, ei ole tavallista, mutta emme vielä tiedä näitä tosiasioita ja sitä, mikä tähän johti. Kyseessä on liikesalaisuus. Tässä on eturistiriitoja, avoimuuden puutetta ja ongelmia, jotka liittyvät kansanterveyteen. Ja tämä osoittaa, uusien toimien tarpeellisuuden, joiden kautta voidaan parantaa avoimuutta potilaan terveydentilan parantamiseksi ja samalla voidaan myös parantaa tutkimuksia, jotta näihin sairauksiin voidaan löytää hoitokeinoja. Seuraavaksi Sorinja. E Puhemies, kuinka me voimme parantaa uusien lääkkeiden varmuutta ja samalla tavalla myös tehdä innovaatioprosessista vetovoimaista. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä Euroopan kansalaisille ja siksi me keskustelemme tästä asiasta. Tieteellinen edistys on pelastanut miljoonia elämiä ja helpottanut sairauksia. Ja tämä edellyttää vahvaa ja avoimuutta sääntelyä. Sääntely ei saa johtaa ankaraan taakkaan, vaan parempaan avoimuuteen ja parempaan tiedonvaihtoon. Ranskan esimerkin tulisi olla kimokkeena meille ja jatkaa sillä tiellä, jolle olemme jo lähteneet viime aikoina. Eli meidän täytyy varmistaa se, että meillä on selkeä foorumi, jonka avulla voimme minimoida riskit ja maksimoida kliinisten testien edut. Joten hyvä komissari, haluan onnitella teitä päätöksestänne tehdä tietokanta. Kiitoksia. Seuraavaksi kaputtu minuutti. Kiitoksia puhemies. Näiden kliinisten testien aikana potilaiden turvallisuutta täytyy varmistaa. Ranskan tragedia on johtanut siihen, että yksi kuoli ja viisi joutui saralan. Se, on, se johtui uuden lääkkeen testaamisesta ja sillä oli merkittävät seuraamukset. Tämä on erittäin harvinainen tapaus, mutta asetus vuodelta 2014, joka koskee kliinisiä testejä. Se tulee vasta vuonna 2018 voimaan ja me emme saa aiheuttaa samankaltaisia tragedioita ennen sitä. Siksi meidän täytyy noudattaa selkeitä sääntöjä ennen kuin ihmisillä tehdään testejä. On myös tärkeää, että saadaan selkeä eurooppalainen tietokanta. Ähm, komissiolta odotan selvitystä äh, siitä, miten asetusta ehkä muutetaan ja miten voidaan nopeuttaa sen, toimeen, äh, sen voimantuloa. Viimeinen puhuja listallani on Lauristin minuutti. President Commissioner, Äh, puhemies, äh, herra komissari, äh, minäkin yhdyn niihin, jotka ovat ilmaisseet suruvalittelunsa tämän surullisen tapahtuman uureille. Kaikki me ymmärrämme, että, että tämä, tämä traaginen tapaus todistaa, että asetus, joka hyväksyttiin niinkin myöhään kuin, jo siis huhtikuussa 2014, on syytä panna toimeen ja kenties jopa muuttaa sitä välittömästi, koska tämä tragedia osoittaa sen puutteet. Kun nyt kun puhumme tästä tietokannasta ja odotamme sitten, että että ihmiset, ja kun mekin esimerkiksi noista arkistoja pengomme, että havaitsemme eteen. Komissio totesi, että äh, syyskuussa 2014 valmistelutyö on valmiiksi tehty ja äh, tietokanta on valmis äh, pyörimään. Ja siitäkin on nyt jo puolitoista vuotta. Mikä tässä maksaa? Miksi tämä kestää niin kauan? Mitä, mitä siihen tietokantaan sisältyy? Saatavuutta on parannettu, mutta muitakin syitä varmaan löytyy, miksi sen valmistaminen kestää näin kauan. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ja nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Olkaa hyvä ensimmäinen puhuja. Ehm, Kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut siitä, että kliinisissä kokeissa ei saisi milloinkaan käydä tällä tavoin. Toisaalta kuitenkin, ja itsekin haluan ilmaista myötätuntoani uhreille, uskon kuitenkin, että johtopäätökset ovat liian aikaisia. Ja keskustelu, jota käymme, tapahtuu sekin liian aikaisin. Ja siksi halusin käyttää puheenvuoron. Haluaisin tukea tässä komission jäsenen ponnistuksia, kerätä mahdollisimman paljon informaatiota ja arvioida ehkä poliittisesti sitä, mitä tapahtui. En haluaisi tässä liittyä siihen kuoron, jossa puhutaan liian voimakkain äänensävyyn, vaan haluan tukea komission jäsentä tässä asiassa, toisin kuin jotkut puhujat. Marjas. Kiitoksia puhemies. Mehän puhumme tässä avoimuudesta ja valvonnasta, jota tulee noudattaa kliinisissä testeissä. Se, mitä Ranskassa tapaa, eli siellä viisi henkilöä joutui sairaalaan, yksi kuoli. Eh, ja sairaalaan joutuneet taistelevat elämästään. Eh, kliinisen testauksen tarkoitus on parantaa sekä lääkkeitä, lääkkeiden saatavuutta että hoitoja. On tärkeää tietysti, että investoidaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja lääketutkimukseen, mutta nyt on selvää, että eh, kliinisisten testien avoimuus ja valvonta on heikkoa. Me emme välttämättä ole saaneet riittävästi tietoja tästä tapahtumasta. Usein lääketieteet julkaisevat vain myönteisiä, positiivisia tuloksia, mutta eivät negatiivisia. Mutta on tärkeää, että me saamme näin, kaikki tiedot näiden testien ensimmäisestä vaiheesta. Kiitos. Ferrara képviselő úr Ferrara on seuraava. Kiitos puhemies, arvoisa komission sen kansalaisten pitäisi kyetä luottamaan terveysviranomaisiin julkiset, on paljon julkisia ja yksityisiä elimiä, jotka tämän tyyppisiä asioita valvovat. Pitää huolehtia siitä, että kaikilla on oikeus totuuteen ja avoimuuteen. Kaikki tieto, joka liittyy uusiin lääkeaineisiin, jotka ovat kokeiluvaiheessa, niiden kaikkien tulisi olla julkisia ja, ja myöskin pitäisi olla mahdollisuus niitä valvoa ja jotenkin puuttua niiden toteuttamiseen. Kaikki lääkeaineviranomaiset, eettiset komiteat, yritykset itse, kaikki asianosaiset, jotka näitä kliinisiä kokeita toteuttavat, niiden tulisi alistua näihin tarkistuksiin ja kaikkien eettisiinkin, eettisperäisiinkin selvityksiin. Olemme todella sitten kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksesta, että, että tässä että myöskin ei-kaupalliset intressit tässä ovat tärkeimpiä. Minäkin haluaisin liittyä kaikkien niiden joukkoon, jotka haluavat ilmaista myötätuntonsa näiden tapahtumien uhreille. Avoimuus on todellakin tärkeä asia. Uh, Arvon jäsenet, ensinnäkin haluan todeta, että kliinisten testien avoimuus on oleellista ehdottomasti. Kyllä meidän pitäisi tietää, minkälaisia kokeita on meneillään, missä, kuka niitä tekee, mikä on niiden tarkoitus ja mikä on niiden tulos. Eli Emeän kanssa haluamme tehdä hyvää yhteistyötä työtä ja ehkä myöhemmin voimme vastata yksityiskohtaisempiin eh, kysymyksiin. Tässä on eh, kyse hankalista yksityiskohtaisista teknisistäkin kysymyksistä. Kaikkeen ei voi vastata heti tällä hetkellä, mutta kun puhumme tämän kaltaisista traagisesta tapahtumasta, jollainen Ranskassa tapahtui, niin tutkintahan on meneillään, viranomaisten ja poliisin tutkinta ovat meneillään ja tulokset eivät ole vielä tiedossa. Useita kliinisiä hypoteeseja on tehty ja esitetty, mutta kuten ymmärrätte, minä en voi tutkintaa kommentoida juridisestikaan. Olen pahoillani, niin nyt ei ole oikea hetki kommentoida tutkintaa, koska aihe on arkaluontoinen ja tilanne on arkaluontoinen. Luotan täysin siihen, että me saamme kaikki yksityiskohdat tietoamme pian, mutta meidän täytyy vielä malttaa odottaa, äh, kunnes äh, tutkinta saadaan päätökseen. Siinä vaiheessa voimme vastata ja esittää kaikki mahdolliset kysymykset avoimuudesta ja saada vastaukset ja tiedon. Mutta tässä vaiheessa, kun tutkinta on meneillään, niin olen pahoillani. Meillä ei ole minkälaisia mahdollisuuksia käyttää puheenvuoroa. Kiitoksia kovasti tästä vakuutuksesta, arvon jäsenet.